So, ich bitte doch alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. No niin, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, aloitamme äänestykset. Kai teillä on kaikilla äänestyskortit valmiina. Tulemme äänestämään myös äh, koneellisesti. Und wir starten dann mit der Annahme der mündlichen Aloitamme siis suullisesta kysymyksestä esityslistamme kohta neljä tämän aamupäivän esityslistalta. Nämä suullisesti kys- vastattavat kysymykset neuvostolle ja komissiolle. Voitteko nostaa kätenne, kuka kannattaa näitä suullisia kysymyksiä? Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää joitain harvoja vasta-ääniä näin hyväksytty. Haluatteko te mieluummin koneellisen äänestyksen tästä kohdasta neljä? No niin, hyvä on. Koneäänestys vielä. By the subject. Että voisitteko kertoa nyt, mistä me äänestämme? Unter Tagesordnungspunkt 4. Esityslistan kohta neljä. Ne kollegat, jotka eivät olleet aamupäivällä paikalla, heille voin kertoa, että kyse on kokouksen, 16. konferenssin valmistelusta CITES-sopimuksen osalta. Ja tähän CITES-sopimukseen liittyen olemme päättäneet esittää suullisen kysymyksen komissiolle ja neuvostolle. Mutta niistä on muodollisesti äänestettävä. Meidän on muodollisesti hyväksyttävä nämä suulliset kysymykset, joten koneäänestys alkaa nyt. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys äh, päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää, joten hyväksytty näin. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 9. Sitten esityslistan kohta 9. Työjärjestyksen 88 artiklan toisen kohdan mukainen vastustaminen maitohapon käyttö naudanruhojen ja mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen. Äänestys on alkanut. Koneäänestys siis. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 25 vastaan. Ei tyhjiä. Näin ollen hylätty. Wir kommen dann zum Tagesordnung. Esityslistan kohta 10. Vaarallisten valmisteiden luokituspakkaaminen ja merkinnät. Tämäkin on Hyvin helppo äänestys. Kyse on tästä luonnoksesta. Kuka äänestää puolesta? Kädet ylös. Ai, suotteko anteeksi? Aivan ensin äänestämme tarkistuksesta yksi korjaa puheenjohtaja. Tarkistus yksi. Äänet puolesta, tarkistus yksi. Vastaan. Tyhjä. On no, hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä luonnoksesta koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 51 puolesta, ei vastaan ja ei tyhjään. Ja sitten vielä lainsäädäntöpäätöslauselma esitys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty Jatkamme seuraavaksi. Vuorossa on Gardinin mietintö. So, das dauert ein wenig länger. Tämäpä kestää nyt hiukan kauemmin. Aivan ensin tarkistus 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 65. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 68 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 raukeaa 67 puolesta. Vasta. tyhjää hylätty. Regi 22 raukeaa sekin. Tarkistus 71. Tästä meillä on kohta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 23 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Nyt meillä on suullinen tarkistus. Okei, damit entfällt der mündliche Abänderungsantrag. Suullinen tarkistus juuri raukesi. Wir stimmen dann über 74. Joten 74. Äänestys on alkanut. Ei kun puolesta, Korea puheenjohtaja. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Zum Afet... Afet 6, me äänestämme sen lopusta puolesta. Vasta. Tyhjä. Tämä ei tullut selväksi. Äänestetään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 29 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Afet 7 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. 77 puolesta. Vastaan. Seitsemänkymmentäseitsemän koneäänestys. Äänestys on alkanut. Ja Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 28 vastaan hylätty. 76 puolesta. vasta. Tyhjä, hylätty. 24 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Reiki 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sekin koneellisesti. Regi 25 äänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 34 puolesta 22 vastaan. Kyllähän tämä ihan selvästi hyväksyttiin. 78 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. 82 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta. Regi 27 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 86 puolesta. Regi 27. Se hyväksyttiin. Haluatte tarkistaa sen lopputuloksen vielä. Hyvä, Regi 27 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Clever. 86. No niin, 86 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Reki 28 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 89. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylättyhän se oli. 87 puolesta. Vastaan. seitsemän kädet ylös puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 91 raukeaa. Budjetti 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AFET 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98, 95, 96 ja FET 9. Näistä äänestetään yhdessä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 29 puolesta vastaan Tyhjä. Äänetään, äänestetään koneellisesti vielä regi 29. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102. Raukea. 101. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Regi 30 puolesta. Regi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sata kaksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata kolmetoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Reki yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Renki 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Reiki 32. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 116. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 118 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 120 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Konsolidoitu ykkönen, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin hypätään reiki 36 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Reiki 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Reiki 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 125 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Reiki 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus yksi toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin voimmekin siirtyä parin sivun päähän. Seuraavaksi artikla 7, tarkistus 144 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Reiki 44 ja Afet 11. Yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 149 puolesta. 149. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Reiki 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. AFET 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 ja 153 ovat identtiset. Niistä äänestää yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan Tämä ei tule nyt ihan selväksi. Eli katsotaan tuo 154 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 156 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 158 ovat identtiset. Niistä äänestetään yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 siitä ei äänestetä. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 ja 161 niistä äänestä, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kiitos. 166 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 raukeaa, joten takaisin pois 168 sitten puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut oikein selväksi, joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 regi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV6, siitä ei äänestetä. 172 raukeaa, reiki 50 raukeaa, joten artikla 11, tarkistus 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty 174 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 175 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty afet 15 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 176 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 177 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta Tarkistetaan kokonaisesti 179. Kone äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. TV7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsultitarkistus on kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämmekin eteenpäin artiklaan 13, 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, budjetti 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, AFET 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tv 8 ja Regi 54 raukeavat, joten 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Nyt äänestämme sitten tarkistuksesta 195 tekstin loppuosasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 Täytyykö tarkistaa koneellisesti? No, 200 ja 204. 204 siis puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 siitä äänestä eikä seurastakaan, joten 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 209 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 210, siitä äänestä 211 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty, 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 214, 215 ja 16, niistä äänestetään, joten AFET ja 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tv 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFET 30 puolesta vastaan tyhjää. Ei tuntu oikein selväksi, joten koneäänestys 30. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 218, siitä äänestäkään 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 220, DV10, niin niiden yli hypätään. AFET 31, sikänestä eikä seuraavistakaan parista äänestä, joten 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 Sitä täytyy äänestää. Puolesta vastaan. Anteeksi, kuinka? Minulle kerrottiin aivan niitä muuta. 31 No, sitten 31. Puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 229 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 21, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 ensimmäinen osa ja Deva ensimmäinen osa ovat identtisiä. Niistä täytyy äänestää puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 55 ja Regi 56, niitä, niistä ei äänestä, joten meillä on edessämme tarkistus 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti 33, toinen osa, koneäänestys. Äänestys päättyy, ovatko kaikki äänestäneet? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 44.19 ääniin. Stimme ab über 232. 232. 232. Puolesta vastaan hyväksytty. Budjetti 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Budjetti 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan Otetaanpa uusiksi 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan, vastaan tyhjää ylätty 249 puolesta vastaan tyhjää ylätty 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty 251 raukeaa 252 253, 254, 255 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reiki 59 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Budjetti Valiokunnan tarkistus 28 seuraavana sitten. Nämä muut raukeavat 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tv 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Nächsten Antrag, bei dem wir abstimmen, 262 dafür. 262 seuraavana. Puolesta 262. Puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Tyhjää, Tarkistetaan vielä koneellisesti 263. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Mutta SND-ryhmällä on yksi äänestäjä liikaa. Ikävä tämä todeta tässä yhteydessä. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 loppuosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 raukea. 46 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Budjettivalikunnan tarkistus 5. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sosialistilla on edelleenkin yksi äänestäjä liikaa. Nyt luvut täsmäävät 34 28 vastaan. Näin olen hyväksytty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afette kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi seitsemän puolesta vastaan Tarkistan koneisesti Regin valiokunnan tarkistus numero 7. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme ja regi 9 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 4, no tarkistetaan koneellisesti budjettivaliokunnan tarkistus 10. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hupsista hylätty ja aika selvästi. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reki 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 12 puolesta. No tarkistetaan Regi 16 koneellisesti. Mielestäni se kyllä hylättiin. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja 12 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Äh, regi 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta Vastaan. tyhjä Hylätty. d 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Afet 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 Raukeaa. Regi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6. Raukeaa. 637 myöskin. Regi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Budjetti 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Afet 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 52 puolesta ja näin olen hyväksytty onnittelut esittelijälle. Sitten vielä lainsäädäntöpäätösosman budjetti yksi puolesta. Ai anteeksi, ei se raukeakin. Budjetti kaksi. puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja lopuksi vielä sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ja näin hyväksytty 52 puoltoäänellä, 5 tai 3 tyhjää. Lämpimät onnittelut esittelijälle. Niin, Edustaja Gardini, voitte käyttää puheenvuoron. Grazie Presidente, approfitto che lei mi dà la parola per... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, erityisesti varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat antaneet merkittävän panoksensa tämän lopputuloksen puolesta. Nyt olemme valmiit käynnistämään neuvottelut neuvoston kanssa, mitä tähän monivuotiseen mekanismiin tulee. Ja todella nyt siis äh, minä ehdotan teille, että lähdemme neuvotteluihin tämän juuri hyväksytyn tekstin pohjalta. Ja todella eh, puheenjohtaja, minä itse ja varjoesittelijät ovat kaikki sitten mukana tässä neuvotteluvaltuuskunnassa. Onko tähän nyt huomattavaa? Ich sehe, es gibt keine Einwände. Ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, joten jatkamme näin eteenpäin. Paljon hauskaa vielä tulossa tämän artikan 17 puitteissa. Ja joulukuussa sitten sitä asiaa käsittelemme. Siitä riittää vielä riemua pitkään. Menestystä käsittelyyn ja toivotaan, että se menee heti läpi. Näin päästään seuraavaan mietintöön. Tässä kysymys on vesipolitiikan alan prioriteettiaineista. Esittelijänä kollega Zeba. Aloitetaan heti äänestyksestä. Konsolidoitu tarkistus kahdeksan ensiksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mielellään tarkistetaan. Eli konsolidoitu kahdeksan Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty selkeästi. Konsolidoitu yhdeksän. Tehdään tämäkin sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Konsolidoitu tarkistus 10. Sähköisesti. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 45 puolesta, 14 vastaan. Eli hyväksytty. Onko tässä jotain epäselvyyksiä? Ja nyt hypätään tarkistukseen 70 joka minulla löytyy sivulta kuusi. Ja näin voimme ehkä rauhoittaa kollega Rotbergia hieman, kun hyppään tässä muutaman sivun yli. Tarkistus 70 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 72. Äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet? Niin, siis nyt tarkistetaan. Äänestys on päättynyt on hyväksytty. Ja sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan vielä 233. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on kyllä epäselvä. Äänestetään vielä sähköisesti 75. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 77 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 234 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan. Äänestän tästä sähköistä 79. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 235 puolesta vastaan. Tarkistetaan 235 sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten konsolidoitu tarkistus neljä. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, vai? 237 uudelleen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää. Äänestetään 93 sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 238 puolesta. 238 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 94 vedetty pois. 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 240 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 241 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole ihan selvää. Äänestää sähköisesti. 12. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin sitten hypätään Minulla on sivu 13 ja tarkistus Ulmerilta 156. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 raukeaa. 251 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2359 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 23 ja 159 sähköisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 24 puolesta vastaan. Vielä kerran 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta kohdataan äänestys 32. Kuka pyysi tarkistusta? Chris. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Liberaalit eivät aina voita, Chris. Eli hylätty. Ei, ei, vaan hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Eli näin päästään sitten 32. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin päästään 38 puolesta Siis 35 äh, raukeaa. Näin päästään 38 siis puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Konsolidoitu yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan tuo vielä kerran. 49. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Numero kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Konsolidoitu kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ei, no tarkistetaan sitten. Öö, tässä kyllä aika moni kollega osallistui äänestykseen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. No niin. Ei nauramisesta mitään hyötyä ole. No sitten äänestetään 54. Puolesta Zeba, ole hyvä. Puheenjohtaja, mielestäni, voidaanko, voidaanko tämä tarkistaa vielä siis tarkistus kolme, koska Voisiko se olla mahdollista? Niin, mutta jos voitaisiin tarkistaa se vielä, koska se, tämä riippuu siitä. Siis sehän hylättiin, mutta tarkistetaan nyt vielä kerran uudelleen sähköisesti tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeästi hylätty. 54 puolesta. Vastaan ja hylätty. 57 puolesta. Voi. Anteeksi, 54. Viisikymmentäviisi, siis korjaa puheenjohtaja. viisi siitä pitää äänestää. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 50 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 57 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 58 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. 5 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 ja 67, niistä näistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää, tarkistetaan tämä vielä. 66 ja 67 sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt ja tämä on hyväksytty. 68 puolesta vastaan ja hylätty ja 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin sitten loppuäänestys tästä mietintöluonnoksesta. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 46 puolesta 7 vastaan. Ja se on hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätös ehdotus. Sama juttu. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Myös hyväksytty. Onnittelut Richard Seberille. Richard Seber meldet sich zum Artikel. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin. Ja oliko vielä niin, minä halusin tämän muotopuolen hoitaa puolestani minäkin kunnolla, niin kuin Rova Gardini, minäkin toteaisin, että olisi toivottavaa, että saamme aikaan ensimmäisen käsittelyn sopimuksen säännön 70 pohjalta uudessa työjärjestyksessä olisi järkevää, että mandaatti neuvotteluihin siirrettäisiin neuvotteluvaltuuskunnalle. Puheenjohtaja olisi tässä mukana, minä esittelijänä sekä varjoesittelijät ja uusien sääntöjen mukaisesti luonnollisesti sitten voidaan valiokunnalle ja valiokunnalle ilmoitetaan äh, neuvottelujen etenemisestä. Näin, että täällä vastustetaan Eli nyt täytyisi äänestää siitä, että halutaanko ensimmäisen käsittelyn sopimus vai ei. Annetaanko mandaatti tälle pyrkimykselle? Haluatteko äänestää tästä? Kyllä. Äänestetään siis. Äänestetään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 44 puolesta 7 vastaan, kaksi tyhjää. Joten äh, näin te saatte valtuutuksen äh, ensimmäisen käsittelyn sopimusta varten. Näinhän on äh, työjärjestyksen uusi tulkinta ja 65 prosenttia jo nyt sovitaan ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on merkittävä riittävä lisäys. Ja nyt sitten jatketaan äänestyksiä. Niin ehkäpä tähän tulisi muuten vielä lisätä, mutta kyllä varmasti kollegat kaikki tietävätkin, mitä äänestettiin viime viikolla Strasbourgissa, että kolmikantaneuvottelujen tulos, siitäkin äänestetään sitten vielä täällä valiokunnassa. Kyllä tai ei. Eli eivät lähiviikot ja kuukaudet tule olemaan ollenkaan tylsiä, hyvät naiset ja herrat, joten nyt esityslistan kohta 13. Kyseessä on lausunto kollega Krysso Gelokselta. Mehän olimme lykänneet tätä käsittelyä ja tätä vielä hiottiin. Ja me aloitamme äänestyksen. Onko täällä jotain epäselvää jollakin? Ei. 138 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 138 koneäänestys varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 139 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Joten koneäänestys 172 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolme puolesta Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Kolme koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Saattaa 73, 76 ja 177 yhdessä puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty hypätään. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta. Tarkistetaan. Hyvä. Tehdään näin liittyen tarkistukseen kahdeksan. Äänestetään siitä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 205 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Mikä raukeaa? hyväksyttiin. 204 raukeaa, koska se sisältyy konsolidoituun tarkistukseen. 206 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 207 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 208 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätään 221 tarkistukseen. Puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 221 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty konsolidoitu 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää e, hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan,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 Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 270 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 279 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Se oli 271. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 276 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 277 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. 277. Aika kiinnostavat enemmistöt täällä, vaikka kaikki äänestäneet äänestys on päättynyt. Hylättiin yhdellä äänellä. 278 puolesta vastaan. Tyhjä, Hylätty. 279 puolesta vastaan. Tyh. Ei hyväksytty. 279 vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 280 puolesta. Kaksi seitsemän yhdeksän ja nyt äänestetään siitä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hups, hylätty. Olinpa väärässä. 280 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 283 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 9, 3, 9, 5 väli. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 301 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Konsolidoitu 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta Onko Kaikki selvää. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 304 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 305 puolesta. Vastaan. tarkistetaanpa 305 koneäänestyksellä, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 306 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 307 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 308 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 310 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Konsolidoitu 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 312 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 313 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 315 puolesta vastaan ja hylätty. 316 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 317 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300, 321 puolesta, vastaan, Toistan vielä 321 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 322 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 50 ja 323 yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51. No, tarkoitetaan koneellisesti 326. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 327 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 328 puolesta. Vastaan Tarkistetaan koneellisesti 328. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 329 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 330 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 331 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 332 tarkistus. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta anteeksi se raukea, 336 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 337 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 338 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 339 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 340 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 347 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 348 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 349 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 350 puolesta, vastaan tyhjää. Ei tullut ihan selväksi. Koneäänestys 350.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 vastaan tyhjää, hyväksytty 360 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 361 puolesta, vastaan tyhjää, ei tullut selväksi. Koneäänestys 361 tarkistuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 362 puolesta Anteeksi, se raukesi 363. Puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti 363 tarkistus. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 364 vastaan tyhjä hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsultitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 368 vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 373 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylä, hyväksytty. 64 puolesta 66 tulkki Korean puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta. 67. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneesti tarkistus 75. Hyväksytty. Sitten konsolidointi kolmannen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymmekin seuraavaksi konsolidoituun viitoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 raukeuten 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan, vastaan tyhjä. hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. 104 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 104 hyväksyttiin, joten 105 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää Ei tullut selväksi. Tarkistetaan. Tarkistus 110. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 114 ja 115 ovat identtisiä, joten yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eikö? No tarkistetaan sitten koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta ja 10 vastaan, joten kyllä se oli hyväksytty. Uskokaa, hyvät ihmiset. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan, tyhjää. Minun mielestäni hyväksytty. Sitten koneäänestys, tarkistus 118, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 20 vastaan kyllä se hyväksytty. 119 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 133 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 134 puolesta 134 siitä ei äänestetäkään, vaan tarkistuksesta 135 äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt jo etukäteen haluaisin onnitella tästä lausunnosta, jonka yhteydessä te suoritettiin suurin määrä koneäänestyksiä kuin mitä ikinä on suoritettu. Onnittelut tästä nyt sitten vielä koneäänestys näin lopuksi koko tästä tekstistä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta 4 vastaan, yksi tyhjä ääni. Näin ollen tämä on hyväksytty. Jetzt kommen wir zu, zum Seuraavaksi siirrymme asbestiin. sorry. Langsam. No niin, ihan rauhassa. Todella siis tarkistus yksi, ei kompromissi yksi, vaan tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 49 puolesta yksi vastaan, ei tyhjä. Sydämelliset onnittelut, rouva Vils. Sind wir am Ende der elektronischen Abstimmung. Näin olemme toimittaneet kaikki äänestykset ja voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ja kyseisten lääkkeiden sisällyttäminen yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin. Ehdottaisin, että ne, jotka haluavat osallistua keskusteluun tai kuunnella keskustelua, jäävät saliin ja ne, jotka haluavat poistua salista, voivat sen tehdä. Jetzt möchte ich... Ja nyt aivan ensiksi antaisin puheenvuoron esittelijälle, kunhan äh, saamme hiukan hiljaisuutta tänne saliin. Esittelijä on kollega Parvanova ja hänellä on nyt puheenvuoro, ei kenelläkään muulla. Olkaa hyvä, rouva kollega Parvanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja jotka ovat tehneet ehdotuksia tähän hyvin tärkeään ja hyvin arkaluontoiseen asiaan. Erityisesti haluan kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja halukkuudesta tehdä yhteistyötä ja pyrkiä yhteiseen kompromissiin. Meillä oli vain yksi varjoesittelijöiden kokous. Olen tehnyt kovasti työtä ja nyt haluaisin esitellä työmme tulokset käydä läpi pääasiat, joiden suhteen pyrimme löytämään Euroopan parlamentin yhteisen kannan. Nyt olemme työstäneet kompromisseja 1-4 saadaksemme näistä korvaus, nämä korvauspäätökset ja aion todella pyrkiä seuraavaan lä- lähestymistapaan sellaiset lääkkeet, joiden äh, äh, lupamenettely on yksinkertainen ja sitten 90 päivää plus 90 päivää, korkeintaan 180 päivää tämä lupamenettely. Samoin sitten haluamme geneerisiä lääkkeitä äh, varten myös nopean käsittelyn. Ja sitten lopuksi niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää tätä järjestelmää. Näitä aikatauluja tulisi viranomaisten kunnioittaa niin, että meillä on todella tällainen yksi käsittely. Sitten meillä on kompromissi luonnos 5. Se liittyy artiklaan 8 ja tässä pyrimme komission alkuperäistä ehdotusta pehmettää. Tässä puhutaan äh, välitysmenettelystä äh, ja todella mm, tällaiset menettelyt pyrimme äh, yksinkertaistamaan nekin. Ja mitä tulee sitten artiklaan 13 ja laatuun ja turvallisuuteen. Tarkoituksena on selvittää komission ehdotuksen sanamuotoa. Siinä keskitytään tällaisten olennaisten markkinapäätösten eri elementteihin ja haluamme tässä tehdä selkeän eron markkinoille saattamisluvan ja hinnoittelu, hinnoittelun välillä – ja korvaamisen välillä. Ja tässä tarvitaan tiettyjä lisätietoja. Ja tämän lisäksi olemme samassa aikaan kompromissia läpinäkyvyyden periaatteesta kompromissi numero seitsemän. Keskitymme tässä päätöksentekomenettelyyn, keskitymme näihin eri nimikkeisiin ja niin edelleen. Tämä itse asiassa on vähän vastaava kuin mitä meillä on käytössä EU- eri virastojenkin suhteen. Ja todella tässä tekstissä kollegat ovat esittäneet tarkistuksia ja tietenkin haluan mielelläni kuulla heiltä lisää tässä tämänpäiväisessä keskustelussa. Ja me pyrimme olemaan aina johdonmukaisia, artikla 14, ja tietenkin sitten teollisia tekijänoikeuksia on kunnioitettava. Komission ehdotus liittyen artiklaan 14 on suora käännös vuoden 2007 suosituksista, ja kun Alan kanssa on keskusteltu ja kilpailupääosasto on käynyt tätä keskustelua, niin se on pyrkinyt löytämään tiettyjä Ähm, käytänteitä, kun jotkut ovat pyrkineet hidastamaan tai viivästyttämään geneeristen lääkkeiden markkinoille saattamista. Ja tämä on tietenkin äh, varsin kallista terveydenhuoltojärjestelmillemme, joten artikla 14 mielestäni tulisi säilyttää sellaisenaan komission ehdotuksen mukaisena. Lisäksi haluaisin pohdiskella hiukan äh, tietenkin sitä, mitä neuvosto on mieltä ja Euroopan parlamentin kollegat ovat mieltä. Tiettyä edistystä tässä on saatu aikaan neuvostossakin. Ja haluaisin rohkaista jäsenvaltioita jatkamaan tätä prosessia, koska on hyvin vaikea kun kyse on 20 vuotta vanhasta direktiivistä, niin hyvin hankalahan tämä tilanne tietenkin on. Ja meidän on huolehdittava siitä, että hinnoittelu- ja korvaamissäännöt ovat kaikille selviä ja pohjautuvat todistusaineistoon ja niin edelleen. Ja että potilaat saavat uusimpiakin lääkkeitä edullisella hinnalla. Alun, alkuperäistä komission ehdotusta on muutettu. Tämän lisäksi on nostettu esiin koko joukko huolenaiheita, joita jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset ovat korostaneet. Ja minun mielestäni tällä hyvällä tavalla varmasti voimme löytää parhaan mahdollisen lopputuloksen uudistaessamme olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos, rouva kollega. Ja nyt EPPn varjoesittelijä rouva Kokovic. Olkaa hyvä. Thank you, president. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme ja kaikkia muita varjoesittelijöitä, koska meidän työmme tulos on aivan loistava ja kyse on tiimityöstä. Monet jäsenvaltiot vastustavat tämän direktiivin osia, mutta meidän täytyy muistaa, että edistyksen kasaaminen olisi erittäin tärkeää. Direktiivi täytyy tehdä realistisempi ja sellainen, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Meidän täytyy omaksua uusia toimenpiteitä, erityisestikin pitäen silmällä potilaiden turvallisuutta. Avoimuuskysymys tällä alalla on äärimmäisen tärkeä myöskin, koska on tärkeää, että jäsenvaltio ja alan teollisuus tekevät tehtävänsä. Direktiivi tuo lisäarvoa. Kompromissitarkistusten kautta olemme laajentaneet ja yksinkertaistaneet uusia aikasarjoja. Olemme niin ikään onnistuneet sopimaan artiklasta kahdeksan. Etimme vain kaksi lievästi muotoiltua kohtaa, emmekä poistaneet täysin alkuperäistä tekstiä. Jäsenvaltiolle annetaan vähemmän velvollisuuksia tai velvoitteita. Tarkistusten kautta onnistuimme niin ikään tarjoamaan mahdollisuuden vastuuviranomaisille saada täysimittaiset tiedot käyttöönsä Lisäksi jäsenvaltiolla on mahdollisuus luoda ja kerätä muutakin relevanttia tietoa. Päähuoleni direktiivin osalta on näiden orpolääkkeiden mukaan ottaminen. Pitäisikö orpolääkkeet ylipäänsä laittaa mukaan tämän direktiiviin? Tästä tullaan käymään keskustelua vielä ryhmässä. Me tuemme avoimuusperiaatetta ja myöskin päätöksentekijä, päätöksentekoprosessin riippumattomuutta muista toimijoista, mutta jotakin asioita täytyy vielä selventää. Aikaa on vielä keskustelua varten jäljellä, joten uskon toden teolla, että hyvän kompromissin voidaan päästä kaikkien kannalta katsottuna. Pyydänkin, että pohtisitte tätä kysymystä ja tukisitte tätä työtä jatkossakin. Kiitokset Rova Kukovic ja nyt SD-ryhmän varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin vaikea tasapainottelutehtävä, joka meillä on edessämme. Jäsenvaltiolla pitää olla oikeus itse organisoida kansanterveysjärjestelmänsä ja samalla kuitenkin pitäisi tarkastella lääketeollisuuden etuja ja potilaiden etuja ja suojelua. Voin yhtyä kollegoihini ja, ja kiitän myöskin mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä kaikkien muiden kanssa tämän mietinnön yhteydessä. Meidän pitäisi pyrkiä tukemaan tarkistuksia, joilla pyritään vähentämään hallinnosta taakkaa, joka koituu jäsenvaltioiden kontolle ja myöskin aika rajata, jonka sisällä hinnoitteluasiat ja takaisinmaksu korvausasiat täytyy saada kuntoon. Artikloita halutaan muuttaa tai poistaa näiden jäsenvaltioiden raportointioikeuksien osalta ja sanktioiden osalta. Geneeristen lääkkeiden pääsy markkinoille, potilaan asema, ja jäsenvaltioiden tekemätä arviota ennen päätöksentekoa. Nämä ovat seikkoja, joita olemme tarkastaneet lähemmin. Jollakin tarkistuksia halutaan myöskin menettelytapoihin avoimuutta jäsenvaltioiden tasolla, esimerkiksi viranomaisten hyödyntämien asiantuntijoiden käyttö, mahdollisuus. Eurodipa-tietokanta, jossa yli 20 jäsenvaltiota oli mukana – Tämä voi auttaa myöskin päätöksentekoa hinta-avoimuutta tarvitaan ja myöskin tietoa hinnoittelusta. Ja täytyy varmistaa myöskin tasavertainen mahdollisuus saada lääkkeitä tarjolla Euroopan kyse julkisesta tietokannasta, jota jäsenvaltiot voivat itse käyttää hyväkseen. Käyttökustannukset tästä tietokannasta olisivat 150 000 euron luokkaa vuodessa, joten ei tämä nyt pitäisi olla mikään pullonkaula. Tämä liittyy tarkistus 259. Me tulemme kaikki tekemään yhteistyötä tämän mietinnön muokkaamiseksi vielä tulevina viikkoina. Ja toivottavasti saamme sitten aikaan hyviä kompromissitarkistuksia ja hyvin vahvan kannanoton. Kiitos. Kukas täällä edustaa vihreitä? Rivasi ei ole paikalla. Sitten ECRstäkään kukaan ei ole paikalla puheenvuoron saa kollega Alda Suussa. Ei, joten rouva Kostet, olkaa hyvä. Euh, Kysymys on erittäin tärkeästä asiasta ja meidän täytyy olla erittäin huolellisia, koska tässä on suuria ongelmia, kun pyritään vähentämään lääkeaineista aiheutuvia kuluja ja lääkevalmisteista aiheutuvia kuluja. Innovaatio ja kilpailukyky ovat tässä suhteessa tärkeitä Euroopan unionille. Ja näin ollen meidän täytyy löytää oikea tasapaino yhtäältä sen välillä, että tuetaan innovointia samalla helpotetaan lääkeaineiden käyttöä ja otetaan huomioon sosiaalikulut. Eli meillä täytyy olla hyvä päätöksentekomenettely tässä taustalla niin, että katsotaan minkälaisia lupia annetaan markkinoille laitolle. Otetaan huomioon eri laatuvaatimukset, tehokkuusvaatimukset ja turvallisuusvaatimukset, jotka kohdistuvat lääketuotteisiin. On myöskin tärkeää kansallisella tasolla tarkastella sitä, mikä lisäarvo saadaan aikaiseksi sillä mitä syrjintää ei saada aiheuttaa. Ja tietysti nämä kysymykset ratkotaan osittain kansallisella tasolla, osittain paikallis- ja aluetasolla. Ja meidän täytyy välttää sitä, että lisätään liikaa hallinnollista taakkaa ja määräaikoja pidennetään. Täytyy huolehtia siitä, ettei synny sellaista suuntausta kansallisella alueella paikallisella tasolla, että nämä lisääntyisivät. Eli siinä suhteessa olen esittänyt nämä tarkistukseni. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Hybner ja hänen jälkeensä sitten komissio. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä määräys, sillä nyt kun puhutaan siitä, miten nopeasti lääke saadaan markkinoille, niin siitähän ei päätetä vain ihmisten terveyden ja hengen tai elämän perusteella. Ei, vaan täällähän on tietenkin vaikutus myös lääkevalmistajiin. Voi olla, että heidän menettelynsä ovat olleet erittäin kalliita ja sitten ne ovat vetäytyneet tästä. Joten jos me nopeutamme omia menettelyjämme, niin tällähän voi olla erittäin myönteiset vaikutukset markkinoille. Kun tähän asti tietoa lääkkeistä on tullut alan lehdissä, alan erityisjulkaisuissa, niin vasta- vastaisuudessa nämä tiedot on saatava kaikkien kansalaisten saataville selkokielellä. Ja näin voidaan todella sitten katsoa, että saadaanko nämä tuotteet käyttöön, kun ne markkinoilla ovat. Ja tämähän on äärimmäisen tärkeää kuluttajille, ihmisille. Aivan ilmeistä on, että hyvin usein äh, maksujärjestelmät äh, luonnollisesti kieltäytyvät maksamasta ja sitten tämä vastuu siirtyy äh, sosiaaliturvajärjestelmälle. Kiitos ja sitten komissio. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kyseessä on vaikea ehdotus, mutta me tarvitsemme sitä aivan epätoivoisesti Euroopassa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, esittelijöitä, ja edustaja Parvanova siitä, että hän on pyrkinyt myönteiseen ratkaisuun hyvällä tahdolla ja nopealla yhteistyöllä varmaankin voimme edistää tätä asiaa. Ja komissio on ehdottoman määrätietoisesti viemään, viemässä eteenpäin pragmaattisella ja joustavalla tavalla tätä ehdotusta, jotta voitaisiin saada aikaiseksi myönteinen lopputulos. Tietysti meidän täytyy parantaa tämänhetkistä tilannetta Meidän tärkeää on se, että päästään nimenomaan eteenpäin eikä taaksepäin. Tässä vaiheessa siis haluaisimme vain olla varmoja siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto työskentelevät hyvässä yhteistyössä, jotta saamme aikaiseksi myönteisen lopputuloksen ja haluamme myös kiittää siitä työstä ja luotamme tietysti myös Iranin tulevan puheenjohtajakauteen, jotta asia voidaan viedä eteenpäin. Tämän päivän keskustelu on erittäin rohkaiseva viesti, joka Euroopan parlamentissa tulee. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja nyt lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you one more time. Uh, Kiitos jälleen kerran. Haluaisin vain todeta, että ilomielin jatkan työskentelyä varjoesittelijöiden kanssa yhtä myönteiseen henkeen kuin tähänkin saakka. Olemme todellakin päässeet eteenpäin kohti yhteistä filosofiaa, jolla pyritään parantamaan direktiiviehdotusta. Olemme merkittävällä tavalla lisänneet koko prosessin avoimuutta päätöksenteon yhteydessä ja myöskin muiden arvioiden tekemisen osalta silloin, kun tuodaan markkinoille geneerisiä lääkkeitä ja innovatiivisia lääkkeitä. Tämä kaikki on hyödyksi potilaalle. Kansallisten terveydenhoitojärjestelmien kestävyydestä myöskin kyse. Ne jäsenvaltiot, jotka jostakin syystä elekin ovat vastahakoisia, näille maille lähettäisin itseltäni ja varjoesittelijöiltä viestin. Olemme ottaneet huomioon rajoitukset ja vaikeudet, joita jäsenvaltioilla tällä hetkellä on. Siksi me pyrimme helpottamaan jäsenvaltioiden elämää. Ne kaikki, jotka ovat tuottaneet lausuntoja kansallisella tasolla alkuperäisen komission erityksen pohjalta todennäköisesti havaitsevat, että olemme merkittävät olla pystyneet muuttamaan tekstiä. Sieltä on poistettu sellaisia ehdotuksia, jotka eivät ole soveliaita. Olemme tässä nyt lähellä komission kantaa, neuvoston kantaa tulkikorja. Uskon, että tämä erittäin herkkä lainsäädäntö saadaan kyllä loppuun hiottua menestyksekkäällä tavalla. Kiitos paljon. Vielen Dank. Ähm, Kiitoksia. Valiokunta äänestää 19. joulukuuta. Ja täysistuntokäsittelystä ei vielä ole tietoa. Seuraava esityslistan kohta, esityslistan kohta 16. Kyseessä on direktiivin 2006-66 EU muuttaminen johdattamissa työkaluissa käytettäväksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen. Ja tässä kollega Panajotov on esittelijämme ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä, kollega. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mielelläni esittelen tämän direktiivin joitakin yksityiskohtia. Siinä kysymys on siitä, että kielletään kannattajien paristojen tai akkujen kadmium markkinoilla. Aion nyt vaihtaa bulgariaksi. Пазара на приносими батерии или аккумулатори съдържащи kun puhutaan tällaisista johdottomissa työkaluissa käytettäviä yli 0,02 prosenttia kadmiumia sisältäviä paristoja ja akkuja, kun näistä puhutaan, kyse on muun muassa vaikkapa lääketieteellisten laitteiden ja välineiden <clears throat> johdottomien sellaista sitten äh, tilanteesta, mutta ne vapautetaan äh, näistä rajoista äh, eri syistä. Ja tämä käy, käydään nyt, eikä vuonna 2010. Kun puhutaan vaarallisista aineista ja kemikaaleista, niin kadmium on aina vahingollisten aineiden luettelossa mukana. Se on vahingollinen, sillä on vahingollisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja tästä syystä tämä kysymys on niin tärkeä kadmiumia. Kadmium äh, kerääntyy ympäristöön ja myös ihmisten elimistöön ja se voi todella aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Ja jos äh, saamme kunnolliset keräys- ja kierrätysjärjestelmät käyttöön ja myös siis johdottomien työkalujen akkujen ja paristojen suhteen, niin saadaan kadmium kierrätettyä sataprosenttisesti, niin näin ähm, <clears throat> sen elinkaari näissä mm, akuissa ja paristoissa saadaan suljettua. Ja näin todella siis tätä vahingollista vaikutusta ympäristöön ja ihmisiin ei enää ole. Me pyrimme siis sataprosenttiseen nikkeli-kadmium paristojen ja akkujen kierrättämiseen ja näin tätä kautta vahinko, jota voi kohdistua ympäristöön ja ihmisiin, on minimaalinen. Mitä tulee litiumparistoihin, joita sit, joilla korvataan näitä kadmiumparistoja, niin niiden ominaisuudet ovat parempia ja tämä tarkoittaa, että näiden akkujen ja paristojen markkinaosuus lisääntyy, ne ovat kevyempiä, energiatehokkaampia, mutta niiden kesto on lyhyempi kuin kadmiumin. Niissä on tiettyjä puutteita, esimerkiksi ne eivät toimi alhaisissa lämpötiloissa yhtä hyvin kuin kadmiumparistot ja akut, eikä vielä oikein ole ollut taloudellista kiinnostusta myöskään niiden suurimittaiseen kierrättämiseen. Siksi pitäisinkin hyvänä, että tämä poikkeus säännöstö saisi vielä vuoden pidennystä tämän vuoden aina vuoteen 2016 asti. Tämä johtaisi hyvään kompromissiin ja tätä kautta myös kuluttajien edut ja yritysten edut voitaisiin paremmin yhdistää koko tässä arvoketjussa. Ja tätä kautta voimme myös huolehtia ihmisten terveydestä sekä saada mahdollisuuden tällä alalla ää, ottaa käyttöön parhaat käytännöt ö, kaikki alla. Joka tapauksessa tämä kielto on jo vaikuttanut ja kyse on tietenkin myös varaosista meidän täytyy tiedottaa kaikille eri tahoille ajoissa tämän kiellon voimaan saattamispäivämäärästä. Ja jos se nyt on 31.12.2016, niin tämän päivämäärän jälkeen markkinoilla ei tule Euroopan unionissa missään muotoa olemaan minkäännäköisiä nikkeli-kadmium-paristoja tai akkuja. Ja voin vakuuttaa, että jos ja kun nyt direkt, kun direktiiviä nyt käsitellään, niin myös elohopean liittyvät kysymykset nousevat esiin. Ja ympäristösyistä ehdotan, että 31.12. kielletään myös elohopea sisältävien paristojen käyttö. Tällainen ehdotus olisi hyvä, koska näin siirryttäisiin elohopeattomiin laitteisiin. Muuten elohopea jätettä syntyy nelisen tuhatta kiloa tonnia tulkikorjaa joka vuosi. Ja tällä on tietenkin valtavan äh, kielteiset vaikutukset ympäristöömme. Komissio on tehnyt omia ehdotuksiaan delegoitujen säädösten suhteen ja täytäntöönpanosäädösten suhteen suhteen Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Euroopan parlamentille kuitenkin on hyvin tärkeää, että Lissabonin sääntöjä kunnioitetaan täysin. Ja minä tuen komission ehdotuksia kyllä, mutta mitä tulee paristodirektiiviin, tässä on mielestäni yksi kohta, jonka suhteen komission ehdotusta täytyy parantaa ja oikeudellisten asiantuntijoiden mukaisesti näin tulisikin tehdä. Omasta kokemuksestamme hyvin tiedämme, että näiden asioiden suhteen on neuvoston kanssa hyvin vaikea saada aikaan sopimusta. Ja jotta saisimme aikaan mahdollisimman selkeän tilanteen, ehdotan, että valiokuntamme pyytää vielä eh, itselleen oikeudellisen yksikön lausunnon delegoitujen säädösten suhteen. Toivon, että valiokuntamme voi antaa tälle tukensa. Tämän lisäksi ja lopuksi ehdotan vielä, että 31.12.2016 eh, saakka pidennetään tätäkin poikkeussäännöstä niin, että saadaan aikaan 100 prosenttinen kierrätystaso siis todella kadmium paristojen akkujen suhteen. Ja toivon, että tämä kompromissi saa teidän kaikkien hyväksynnän ja näin otetaan huomioon myös yritystemme intressit ja edut. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa EPP varjoesittelijä Kukovic. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja neuvottelustamme tämän prosessin aikana. Olen esittelijän kanssa joistain tarkistuksista samaa mieltä, muuten kaikkien. Meidän täytyy keskustella näistä asioista vielä EPP-ryhmästä, jotta löydämme parhaat tavat tasapainottaa ympäristö, talous ja terveysvaikutukset, joita direktiivimuutoksella on. Paristodirektiivi on erittäin kattava dokumentti, jossa on yksityiskohtainen poikkeusluettelo ja kriteeriluettelo. Komission ehdottomat muutokset vaikuttavat vain nikkelikadmium-akkuihin ja paristoihin, jota käytetään johdottomissa työkaluissa. Pää pääala, johon tämä keskittyy, on nimenomaan tämä. Ja tästä syystä vaikutusanalyysi on tutkinut vain tätä poikkeusta ja sen vaikutusta ympäristöön, kuten myöskin talouteen. Esittelijä mietinnössään on laajentanut soveltamisalaa koskemaan nappiparistoja, jotka sisältävät elohopeaa. On totta, että elohopea on vaarallinen aine ympäristölle ja kansanterveydelle. Lasten lelut ovat yksi niistä suurista tuoteryhmistä, jotka käyttävät napiparistoja. Se on erittäin huono asia, varsinkin kun elohopean haittavaikutukset kohdistuvat päässä lapsiin. Olen huolestunut siitä, että samat menettelyt, joiden avulla arvioidaan nikkelikadmimakkoja komission ehdotuksessa, ei ole, niitä ei ole käytetty nappiparistoissa. Meidän täytyy arvioida tätä prosessia ja sen vaikutusta koko toimintaketjuun. Tuen sitä, että oikea-aikaisesti poistetaan molemmat nämä ympäristöä vahingoittavat aineet, mutta näin täytyy tehdä järkevällä tavalla. Keräys ja kierrätys, joka kohdistuu patteroihin, pattereihin, sen pitää olla todellinen mahdollisuus Euroopalle. Euroopalla on vastassaan kriisi omissa raaka-aineissaan ja meidän täytyy ottaa käytön, säilyttää ja käyttää uudelleen sitä, mitä meillä nyt on jo ja luoda sellaisia tuotteita, jotka ovat ympäristöllisesti turvallisia, vievät talouttamme eteenpäin. Haluaisin myös pyytää teiltä myös tulevaisuudessa tukea tarkistuksillemme. Kiitos. Nyt tämä Jörgen CS-ryhmä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt täytyy muistaa, mistä me puhumme. Kadmium on äärimmäisen vaarallinen aine. REACH-asetuksessa se on luokiteltu aineeksi, joka on äärimmäisen huolestuttava ei ole mitään sattumaa, että näin on. Se on myrkyllinen ihmisille ja se saastuttaa myöskin ympäristöä. Tämä me tiedämme. Tiesimme tämän myöskin silloin, kun annoimme asetuksen, joka koski pattereita vuonna 2006. Syy, miksi me ottaneet työkaluja mukaan vuonna 2006 asetukseen oli se, että suuressa parlamentista, ei minun ryhmäni enemmistö, mutta parlamentin enemmistö, joutui teollisuuden aivopesemäksi. Teollisuus sanoi, että mitä vaihtoehtoja ei ole. Tänä päivänä tiedämme, että näin ei ole. Meillä on vaihtoehtoja, jotka ovat melkoisen kilpailukykyisenkin. Hinnan osalta ehkä ei sataprosenttisen kilpailukykyisiä, mutta kilpailukykyisiä kuitenkin. Tässä pitäisi noudattaa sama logiikka kuin muutenkin, kun kemikaalialan lainsäädäntöä annetaan. Meidän täytyy laatia sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa innovaatiota, jotka myötä vaikuttavat innovaatioiden syntymiseen ja estävät ympäristön saastumista ja estävät ihmisten terveyden heikkenemistä. Muutoin markkinavoimat varmistavat, että te jotkut sanotte, että markkinavoimat huolehtivat joka tapauksessa muutoksista. Miksi meidän pitäisi säätää lakeja? Mikäli jäämme odottamaan siksi, kunnes litiumpatterit ovat riittävän halpoja, niin miksi ylipäänsä annamme lakeja Aloin kuitenkin nopeuttaa tätä prosessia, niin kuin monessa muussakin suhteessa on tehty, ja tämäkin asian suhteen näin kannattaisi tehdä. Ei ole mitään yllättävää, mikään yllätys, että Nevimeltä esittelen kanssa, kun hän sanoo, että meidän pitäisi lykätä poikkeuksen, lykätä poikkeuksia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Minun mielestäni pitäisi pikemminkin ennenaikaistaa poikkeuksen poistamista vuoteen 2014. Olisin kiittää joka tapauksessa esittelijä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Minun mielestäni teidän mietintönne on omassa, monissa suhteissa oikein hyvä. Siinä halutaan mukaan myöskin elohopea Appiparistota. Kadmium. Kadmium osalta ei pidä lykätä sitä vuoteen 2017, vaan pikemminkin pitäisi kadmium kieltä jo vuonna 2014. Toivottavasti nyt voimme tästä neuvotella teidän kanssanne. Katson niin ikään, että on äärimmäisen positiivista, että esittelijän ehdotuksen mukaan kaikki CPT patterit, joissa on kadmiumia ja kaikki patterit, joissa on hopeaa, ei pitäisi pelkästään kieltää markkinoilta – niin markkinoitumista ei pitäisi pelkästään kieltää määräpäivänä, vaan ne pitäisi vetää pois jopa markkinoilta, nekin, jotka on markkinoille tuotu. Minun mielestäni tämä tilkkisi porsaan reijän. Porsaan reijän todellakin täytyy tilkitä. Kiitos paljon. Kiitos Dan Jörgensen. Seuraavaksi kollega Karl Slyter. Ole hyvä. Julius, you're so unlucky. Kiitoksia. Todella harmi sinulle, Julius, että olen täällä paikalla tänään, koska minä neuvottelin tästä viime kerralla. Olen todella pettynyt. Ja hyvä puheenjohtaja, ei emmekö voisi ottaa käyttöön uutta sääntöä, jossa sanotaan, että komissio voi antaa sakot jäsenvaltiolle. Eikä kävele pois vaan tukea 25 20 prosentilla silloin, kun nämä rikkovat EU-lainsäädäntöä. Eikö voitaisiin vähentää komissaarien palkkaa samalla määrällä silloin, kun komissaarit eivät täytä tehtäviään? Koska tässä on kyseessä ihan selkeä tapaus, jossa näin ei ole tehty. Yksi kohtaan artikla 11, jossa selkeästi sanotaan, että sisäänrakennetut paristot pitää saada poistaa helposti. Sitten on tällainen kone, tällainen pieni littana ruutunen kone, varmaan tiedätte mitä tarkoitan, mainitsematta sen nimeä jossa tavallinen henkilö eikä edes ammattiihminenkään kykene poistamaan akkua. Se selkeästi rikkoo tätä direktiiviä vastaan. Miten nämä tuotteet salitaan markkinoille? Se tuhoaa ympäristöä, akku ei voi vaihtaa helposti, vaikea on kierrättää, kierrättyysaste vähenee ja ihmiset vastaavat uusia laitteita aivan liian nopeasti. Nämä tuotteet, ei, niiden pitäisi päästä ylipäätään markkinoille. Ensimmäinen kysymys siis komissiolle, miksi te täytäntöpana artiklaa 11 ja näissä laitteissa on, on flash-muistit ja muut, eli se pitää tässä ottaa myös huomioon. Toiseksi, 2009 hei, komission olisi pitäisi silloin jo ottaa tämä merkinnöinti käyttöön. Kysyin sitä kysymyksen helmikuussa, sanottiin, että se tulee kesäkuussa, vieläkään ei näy. Sehän oli yksi niistä tappeluista, joita viime kerralla käytiin näissä nimenomaisissa kahdessa asiassa tiukat neuvottelut neuvoston kanssa, komission kanssa. Ja pitkän neuvottelun päätteeksi sovimme siitä, että 2009 haluamme tämän kapasiteettimerkinnän kertakäyttöparistoille. Ja nämä sisärakennetut akut, siinä käytiin pitkiä neuvosteluja lobbareiden ja neuvoston ja komission kanssa, että artikla 11 ei sovi siihen. Että molemmat asiat, joista sovittiin kompromississa, ne on jätetty huomioon, että ei se vaan kyllä nyt vetele. Toivottavasti se hoidetaan. No sitten tämä kohta tästä esittelijän mietinnöstä. Vuonna 2006, kun minä neuvottelin tästä asiasta, minulla oli yksi työkalu. Yhdessä kädessä toinen toisessa kädessä. Yksi niistä käytti nikkeli-kadmiumakkua ja toinen oli tuolloista huipputeknologiaa nikkeli metalli hybridiakku. Ja juuri jo tuolloin se oli kaksi kertaa niin tehokas kuin nikeli-kadmiumakku. Ja lobbarit antoivat meille tällaisia pieniä hämäkiseittidiagrammeja, diagrammeja joissa sanottiin, miksi nikkelikadmiumakut ovat niin hyviä, miksi niitä voi korvata, ja siinä sanottiin, että ammattilaiset tosiaan tarvitsevat nikkelikadmiumakkoja. Kuusi vuotta sitten siis jo soitin rakennus yhtiölle Ruotsissa sanottiin, että tietenkään mitään kadmiumia käytä, vaan litiumakkuja. Ja se oli vuonna 2006. Minä en näe siis mitään syytä sille, miksi pitäisi jatkuvasti vaan odottaa ja odottaa. 2014 ja tuo Danin hyvä ehdotus, sekin tulee aivan hirvittävän myöhässä. Ei ole mitään syytä odottaa. Eihän sitä tarvita koko direktiiviä. Sehän on ihan tarpeeton paperinpala markkinat aina mukautuvat nopeammin, kun nämä paperin palat meiltä tulevat painosta. Eli meidän täytyy asettaa päivämäärä sille, miksi meillä on olemassa ympäristöystävällisempiä, parempia tuotteita. On ihan puhdasta illuusiota puhua kierrätyksestä, kun puhutaan kadmiumista ja myös elohopeasta. Ei mitään kadmiumkierrätystä ole olemassa, ei kukaan sellaista halua. Mehän haluamme poistaa sen käytöstä kaikkialla tässä voidaan tietysti puhua tietyn prosenttimäärän keräyksestä, mutta se täytyy kuitenkin laittaa kaatopaikalle, eipä sille muuta käyttöä löydy. Nyt siis pitäisi ottaa tämä pois käytöstä mahdollisimman nopeasti. Ja jokainen kuukausi, kun nämä ovat markkinoilla, me rakennamme kadmiumvuoria, jotka sitten aiottavat vaaroja tuleville sukupolville. Ei mitään järkeä odottaa, ei mitään syytä on olemassa vaihtoehtoja kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin ja nämä vaihtoehdot ovat paljon toimivampia. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa. Nappiparistoista on erittäin hyvä, että se on lisätty tähän ehdotukseen. Ja edustaja Kukovic itse asiassa komissio on tehnyt vaikutusanalyysin ja sen tulos on se, että on erittäin hyvä asia, että nappiparistot poistetaan käytöstä. Sitä jo komissio on tutkinut. Minusta tässä meidän pitäisi pyrkiä olemaan vähän kunnianhimoisempia. Eli komissio, kapasiteettimerkinnöinti, kertakäyttöparistoille, artikla 11 soveltaminen ja parlamentti, pistetäänpäs nyt päivämäärä eh, käyttöön, ei meillä ole mitään syytä odotella. Uskoisin kuitenkin, että on hyvä, että on yksi päivämäärä markkinoiden laittoon ja että sitä ei poistaa hyllyä, kaupan hyllyltä samana aikana. On parempi, että on yksi päivämäärä sitten välittömästi. Jos välittömästi se poistaa markkinoilta, se ei ole paras. Eli ehkäpä vuosi sitten siihen aikaan, jolloin näitä tuotteita enää voi myydä. Kiitos Kaas Lyytteri. nyt puheenvuoron saa kollega Ossa Westlund. Kiitoksia Paljon täällä on sanottu siitä, mikä on ollut järkevää ja meitä on täällä koko joukko, jotka olimme mukana jo 2006 ja niin kuin täällä kuultiin jo tuolloin todettiin, että näille nikkeli kadmium paristoille akuille ei ole vaihtoehtoa, mitä tulee johdottomiin työkaluihin. Mutta minulla oli silloinkin täysistuntosalissa kädessäni johdoton työkalu, jossa tällaista akkua ei tarvittu. Kukaan ei uskonut minua. Nyt on 2012 vuosi, 890 prosenttia Ruotsin markkinoilla olevista johdottomista työkaluista ei sisällä nikkelikadmium paristoja tai akkuja, eli vaihtoehtoja on. Ne ovat erittäin taloudellisia, kilpailukykyisiä ja aivan ilmeistä on, että nämä todella huonot nikkeli kadmium, paristot ja akut pitäisi nyt saada kertakaikkiaan pois päiviltä mitä pikimmin. Näin olisi pitänyt olla, tehdä jo 2006. Mitä sitten tulee näihin pieniin nappiparistoihin, jotka sisältävät elohopeaa, Ymmärrän, että komissio on toteuttanut tutkimuksen, joka osoittaa, että on taloudellista ja teknisesti mahdollista korvata nämä nappiparistot muulla. Ja kun kyse vielä on elohopeasta, johon meillä parlamentissa on ollut todella tiukka linja, koko EU on vastustanut kansainvälisesti elohopeaa todella tiukasti, koska tiedämme kuinka kauhean vahingollista se on, niin miksi ihmeessä meillä täytyisi sitä varten olla joku poikkeus, mitä nappiparistoihin tulee? Tätä on jo tarkasteltu, tutkittu. Meillä on mahdollisuus väittäin poistaa nämä markkinoita, joten miksi ihmeessä sitä ei tehdä? Kiitos. Seuraavaksi Sofia Okoni. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaani Pani Etovia erittäin hyvästä työstä kun on pyrkinyt muuttamaan direktiiviä, koska toden totta on erittäin tärkeää, että me pyrimme vaikuttamaan tilanteeseen ja kansalaisten tottumuksiin puuttumalla enemmän litiumiin kuin nikkeli-kadmium-akkuihin. Siitä huolimatta katson, että esittelijä on erittäin hyvin arvioinut asioita ja saattanut asiat hyvän tasapainoon. Hän on tarkastellut muutakin kuin pelkästään meidän planeettamme suojelu, joka tietystikin on meidän perustehtävämme. Hän on samalla tarkastellut taloudellista puolta, joka tässä suhdanteen, suhdanteen vaiheessa on erittäin merkittävä tekijä niin ikään. Hän on katsonut, että on erittäin tärkeää lykätä vuodella tuonemmaksi määräpäivää, jotta markkinoilla annetaan aikaa mukautua ja myöskin kansalaisille. Katson, että tämä on erittäin soveliasta. Minä itse ehdottaisin, että hän kenties voisi vielä pohdiskella tai tutkiskella ajatusta, mennä hieman pidemmällekin. Nimittäin osan kappaleessa neljä ja artiklassa yksi kun hän tarkastelee tätä määräpäivää, joulukuun viimeinen päivä 2016. Eikö voitaisi mahdollisesti mennä vielä hieman pidemmällekin yksinkertaisesta syystä? Tänä päivänä meillä on jäsenvaltiossa kansalaisia, joilla on ostovoimaa, tai ostovoima on vähäisempi kuin meidän, teidän tai minun ostovoimani. Ja silloin kun on kyse litiumakusta, joka on kalliimpi kuin nikkeli karmion patteri. Olisiko silloin parempi tarkastaa sitä taloudellista vaikutusta, joka patterien kieltämisellä on näiden ihmisten elämässä. Meidän täytyy osoittaa solidarisuutta ihmisiä kohtaan tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tämäkin vuoksi voitaisiin vuodotakka parilla lykätä päivää, josta lähtien ei enää litiumia saa tuoda markkinoille. Toinen seikka – Tämä liittyy artiklaan 6 kohtaan 3 tässä tekstissä. Tässä ehdotetaan, että silloin kun on kyse laitteista, jotka toimivat nikkelikadmium-akuilla, että pitäisi korvata tämä kokonaan. En nyt ole täysin varma siitä, että on järkevää vaatii, että vaihdetaan pelkästään akku tai patteri. Saattaa, että tässä syntyisikin lisäjätettä ja lisää kiertettävää. Pitääkö tämä koko laite silloin vaihtaa? Eikö voitaisi vaatia, että pelkästään akku tai patteri vaihdetaan? Toinen ehdotus, jonka haluaisin tehdä esittelelle, on seuraava. Tietysti minäkin olen huolissani siitä, että resursseja käytetään asianmukaisella tavalla ja että ihmisten elämänlaatu taataan esimerkiksi litiumin, yhteen, litiumin yhteydessä. Litium terve, on terveellisempi kuin nikkeli kadmium, mutta ei hinnalla millä hyvänsä pidä ryhtyä nyt kanssa kansalaista pakottamaan mihinkään. Karl Schlüter, hädin tuskin pysyy pallillaan, hän pyysi vielä puheenvuoroa. That's not a strong argument. Niin, koska mielestäni tuo ei ole mikään vahva argumentti. Jos ajattelette, että 90 prosenttia kaikista porakoneista, joita Euroopassa myydään, niitä käytetään vähemmän kuin puoli tuntia aktiivisesti niin useimmat ostavat sen aivan turhasta syystä. Kyllä ne pitäisi niitä kyetä jakamaan naapureiden kanssa. On hyvä, että jos ostaa vaikka pientalossa, niin siellä olisi pieni työkalulaatikko kaikille yhteisenä. Se on paljon parempi kuin, että nickel cadmium koneita on joka ikisessä talossa. Se on paljon resurssitehokkaampaa ja näin myös matala tulotason perheet saavat parempaa työkalu, parempia työkaluja ja turvallisempia sellaisia. Ei tämä argumentti ole hyvä, että kaikilla täytyy olla nämä työkalut omassa talossaan. Keskimäärin niitä käytetään koko niiden elinaikana vain puoli tuntia aktiivisesti. Tuo perustelu ei ole siis hyvä. On hyvä, että jaetaan näitä työkaluja ihmisten kesken, jos ei ole itse varaa ostaa niitä. Ja näin saadaan paljon vähemmän myöskin näitä myrkyllisiä tuotteita markkinoille en minä kyllä parahin Karl äh, Schlüter pelkän porakoneen takia mihinkään kommunia jo muuttaa. Lainaa sitten naapurilta, hyvä mies. Ja nyt annan komissiolle puheenvuoron. Yes. Thanks, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Leikataanko palkkoja tai ei? No se jää nähtäväksi. Saattaa hyvinkin olla. No ehkä jostakin muusta syystä sitten. Muutama sana vielä esittelijän mietintöluonnoksesta ja tämän jälkeen palaan sitten tähän kysymykseen, jonka Karl Schlüter esitti komissiolle. luonnoksesta totesin, että haluamme ensinnäkin onnitella esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä, joka suurelta osin tukee komission ehdotusta mukaan luettuna niiden asioiden yhteydessä, jotka liittyvät komitologiaan, delegoituihin säännöksiin ja täytäntöönpanosäännöksiin ja kaksinkertaiseen oikeudelliseen perustaan. Katsomme, että tämä on tarpeellista, kun otetaan huomioon se, että batteridirektiivi itse perustui ympäristö- ja sisämarkkina-artiklaan perussopimuksessa. Ehdotus on kunnianhimoisempi ainakin yhdessä suhteessa – koska tässä halutaan nappiparistot ottaa mukaan ja että elohopea sitävät, sisältävät nappipatterit pitäisi kieltää. Komissio on todellakin tehnyt tutkimuksen, joka julkaistiin sen jälkeen, kun olemme tehneet ehdotuksemme. Ja täysimittaista vaikutusarviota ei ole tehty, mutta se on likipitäen täysimittainen vaikutusarvio. Tämä on yksi seikka, joka täytyy ottaa huomioon mikäli parlamentti tukee teidän ehdotustanne tässä suhteessa. Meidän täytyy sisäisesti, komission sisällä tarkastella, miten me suhtaudumme tuohon ehdotukseen. Olette vähemmän kunnianhimoinen toisaalta kielto päivämäärän osalta. Me ehdotimme vuotta 2015. Te esititte argumentteja, miksi asia pitäisi lykätä vuodella. Me katsomme, että meidän vaikutusarviomme perustalta Vuoden 2015 on edelleenkin paras päivämäärä. Joulukuun viimeinen 2015 komission puolella kollegat pikemminkin haluaisivat pidemmänkin ajan, joten täytyy katsoa nyt, äh, että neuvoston sisältä on pidempi siirtymäaika. Täytyy katsoa, miten tämä sitten muotoutuu. Edessä seikassa olette hieman tarkempi kuin komissio. Tämä liittyy markkinoilta vetämiseen olemassa olevien varastojen ja varausien takaisin vetämisestä on kyse. Tämä on ehkä implisiittisesti mukana komission retoksessa, koska tässä viitataan markkinoille saattamiseen sekä ensivaiheessa että myöhemmin, mutta te olette tässä hieman tarkempi kuin komission tekstissä. Te vaaditte, että kaikki varastot ja varausat vedetään pois markkinoilta sitten, kun kielto on astunut voimaan. Joten mietinnössäni on jotakin yksityiskohtia, jotka eroavat komission tekstistä. Yksi suuri ero on vielä, mikä tästä tulee parlamentin kanta, on vielä sellainen, josta täytyy keskustella. Nimittäin nämä nappiparistot, komitologimenettelyt, mukauttaminen per, uuteen perussopimukseen ja tämän tyyppiset seikat ovat asioita, joista täytyy keskustella toimijoiden välin ja, välillä ja myöskin lakimiesten kesken. Lyhyesti sitten näistä kahdesta, kahdesta seikasta, jotka Karl Schlüter poimi esiin. Me noudatamme tässä tai tarkast, olemme tarkastelleet artikla 11, ja mikäli tarkastelee direktiivin tekstiä, ei tämä nähdäkseni ole se ongelma, miksi tästä nyt kenkä puristaa. Direktiivin teksti ei ole kovinkaan suorasanainen. Siinä sanotaan, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että valmistajat suunnittelevat laitteitaan sellaisella tavalla, että patterit ja akut voidaan helposti poistaa. Ei te sanota, että kuka nämä patterit ja akut poistaa. Joissakin jäsenvaltioissa tämä on turkittu niin, että tämä koskee tuottajia tai valmista. Jotkut sanovat, että ei, ei, kuluttajan pitäisi voida poistaa helposti patteri vempaimesta. Tästä on keskusteltu hiljattain teknisessä työryhmässä jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiot tarkastel- sanoneet tarkastelevansa asiaa vielä uudestaan ja sitten asiakirjassa, jossa on usein esitetty kysymyksiä, että tämä otetaan myöskin esiin. Eh, Kun olen eh, puhunut ammattilaisten kanssa, niin hekin sanovat, että... Parahin Karl Schlüter päänyt nyt eh, tai joko te olitte päättänyt? Olin jo melkein päättänyt puheenvuoroni. Aiemme varmistaa, että, että usein esitettyjä kysymyksiä koskevassa asiakirjassa me selvitämme tätä vielä jäsenvaltiolta kysyttiin asiaa kuukausi sitten, joten me nyt työstämme tätä asiaa. Toinen seikka liittyi kapasiteetin merkintään, merkitsemiseen. Tehän tiedätte, että meillä on asetus, joka koskee ladattavien akkujen ja auton akkujen kapasiteettimerkintöjä vuodesta 2010. Tämä astui voimaan toukokuussa toukokuussa 2012. Haastavampi kysymys tekniseltä kannalta ovat primaaripatterit, eli muut kuin ladattavat akut. Senilek laatii yhteisiä normeja, standardeja. Sitten kun yhteiset normit ovat olemassa, sitten me voimme ehdottaa lainsäädäntöä. Normeja tässä nyt odotellaan. Asia on paljon monimutkaisempi kuin mitä alun perin kuviteltiin. Tämä selittää miksi. Tässä on pieni viive erään asian suhteen, eli tämän muiden kuin ladattavien paristojen tai akkujen kapasiteettimerkinnän osalta. Tämä koskee esimerkiksi auton akkuja. Kiitos. Ja lopuksi esittelijä niin toivoissaan saa vielä loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kyllä, esittelijä näin toivoo. Todella mielelläni tässä vielä käytän puheenvuoron. Mielestäni oli todella mukava kuunnella tätä keskustelua, käydä tätä keskustelua. Kiitän kaikkia, jotka keskusteluun ovat osallistuneet. Nyt yritän ehkä vastata näihin kysymyksiin. Rova Kukuvic ensinnäkin. Kiitän hyvin arvokkaasta huomiostanne liittyen elohopeaan. Meillähän on jo tiettyjä tuloksia saavutettu. Komission äh, kertomus viime vuonna ja suuntaus on nyt poispäin elohopean käytöstä paristoissa ja 2013 kysymyksenä palataan laajemman keskustelun parissa. Nyt on erittäin hyvä hetki pyrkiä ratkaisemaan myös tuo elohopea-ongelma. Nyt haluaisin ähm, vastata herra Schlüterillä. Hän nosti äärimmäisen tärkeitä asioita esiin. Ja minä olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta minä kävin tuottajien, valmistajien kanssa koko joukon keskusteluja saman kuluttajien kanssa, tutkimuslaitosten kanssa ja niin edelleen. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmissä kadmiumia on käytettävä ja kyllä myös talteenotettua kadmiumia voidaan kierrättää, uudelleen kierrättää. Muuten toki puutteita on nikkeli kadmium tuotteissa Tässä tarvitaan aikaa. Yhtäältä kierrätysteknologia ei vielä ole hyvin kehittynyt sen kehittämiseen menee vielä aikaa. Tämän lisäksi nämä paristot ovat varsin kalliita ja tulee kestämään vielä aikansa, kunnes niitä saadaan tuotettua joka halvemmalla. Tämän lisäksi meillä on vielä kriisikin tässä päällä. Minä olen todella pohtinut tätä asiaa. Minä olen todella pohtinut, että jos me yhtäkkiä sen kiellon panisimme päälle, niin yritykset menettäisivät miljoonia, koska ne eivät vielä ole valmiit siirtymään uusien paristojen tuottamiseen. Tätä keskustelua tässä nyt käydään. Ja kun nyt ajatellaan valintaa sen välillä, tapahtuuko tämä vuonna 2020 vai välittömästi, nyt tarkoitan kieltoa siis, niin minä olen ehdottanut kompromissia 2016 vuosi, niin että valmistajat saavat vaihtoehdon, saavat mahdollisuuden valmistautua, mutta vuoden 2016 jälkeen se on sitten loppu. Herra Jörgensen, olen teille erittäin kiitollinen esittämistänne huomioista. Ja annan teille tukeni, kun toteatte, että ongelma litium-akkujen ja paristojen suhteen on olemassa, koska ne ovat liian kalliita. Lisäksi eh, niihin liittyy tiettyjä ongelmia lataamisen suhteen. Jos niitä ei ladata tietyissä olosuhteissa, ne voivat vaikkapa räjähtää. Ja on myös muita vaaroja. Eli tässä on tiettyjä teknisiä ongelmia liittyen näihin litium tuotteisiin. Ne ovat myös aivan liian kalliita edelleen. Ja näin olen hyvin kiitollinen siitä, että joissain eh, Itä-Euroopan osissa tulee tapahtumaan eh, kyllä aikamoinen muutos. Eh, hinnat tulevat vähintäänkin kaksinkertaistumaan. Lisäksi haluan kiittää komission edustajaa Tämän lisäksi äh, kun ajatellaan tämän mietinnön tehtävää ja tavoitteita, niin meillähän on tässä kyllä hyvin selvät sävelet. Kiitän keskustelusta ja keskustelu tulee vielä jatkumaankin. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie hatten angeregt, dass es eine Stellungnahme... Kiitoksia. Totesitte, että juri valiokunnasta Jutulle lausunto. Ei kukaan vastusta, eli voimme pyytää kyllä Jurilta lausuntoa tosiaankin. Ja sitten tarkistusten jättämisellä on 5. joulukuuta ja 23. tammikuuta käydään keskustelua täällä valiokunnassa. Helmikuussa sitten 19. päivä toimitetaan äänestys tästä teidän mietinnöstänne ja todennäköisesti huhtikuussa ensi vuonna sitten päästään täysistuntoon asti. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ja nyt siirrymmekin esityslistalla eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta on esityslistan kohta 17. Tässä minä olen esittelijä. Konnatrit ovat minut nimittäneet. Kyse on niin kutsuttujen aamiaisdirektiivien käsittelystä. Nämä aamiaisdirektiivit äh, liittyvät kahviin, kaakaoon, suklaatuotteisiin, tiettyihin sokereihin, hilloihin, kastanjalevitteisiin ja sitten vielä maitotuotteisiin ja kuivamaitoon. Niin, tuolla ikkunassakin sitä maitoa on, mutta siitä ei nyt puhuttaa. Komission ehdotuksen tavoitteena on komission täytäntöönpano toimivaltaa liittyen neuvoston 10 vuotta vanhaan eh, direktiiviin niin eh, sopeuttaa nyt tätä vanhaa tekstiä delegoitujen säädösten kautta, kun kyse on ei-olennaisista artik- klan 92 mukaisista säännöksistä ja samoin sitten myös nämä täytäntöönpanosäädökset. Kaiken kaikkiaan komissio saisi näinä mahdollisuuden tehdä teknisiä muutoksia liitteisiin, päivittää liitteitä ja näin ottaa huomioon kansainväliset kehityskulut. Tämän lisäksi ehdotuksessa pyritään tai päätetään poistaa komission toimivalta niiltä osin, kuin voimassa on yleinen yhteisöjen elintarvikeasetus. Myönteistä tässä komission ehdotuksessa on, se on myönnettävä, komissio verrattuna edelliseen komitologiamenettelyyn on kyllä todellinen askel eteenpäin, mitä tulee olemassa oleviin tai voimassa oleviin direktiiveihin. Tähän astihan parlamentti on ottanut kantaa vain kahteen direktiivistä, sillä on ollut oikeus ottaa kantaa vain kahteen, mutta tämä tulee nyt muuttumaan. Voisi, voitaisiin ottaa esimerkiksi esimerkkinä sellaiset asiat, joissa puhutaan maidosta ja maito jauheesta hintaa ja niiden valkuaisainepitoisuudesta, kun ne eh, sopeutetaan kansainvälisten standardien mukaiseksi. No, tämä on hyvin tekninen ehdotus. Mm, silloin kun eh, tätä toimivaltaa siirretään eh, tai kun kyse on tuotteiden merkinnöistä ja kuvauksista tai määritelmistä, niin tässä kun mennään sitten pidemmälle kuin delegoitujen säädösten soveltamisalaa. Ja tässä, mitä tulee Euroopan parlamentin kantaan 2012, huhtikuun hedelmä täysmehun direktiivin suhteen tämä oli Rodriguezin mietintö tuolloin. Tällöin tämä jätettiin ulkopuolelle puolelle. Ja minulla onkin nyt sitten tiettyjä tarkistuksia, jotka itse olen tehnyt ottaen huomioon tuon päätöksen, jolloin kun kyse on eh, ei-keskeisistä osista, niin niitä käsittelemme itse asiassa samalla tavoin kuin hedelmätäysmehudirektiivin direktiivin puitteissa tehtiin. Eh, mitä tulee määräaika, niin äh, tässä on tällainen äh, äh, määräaikaisuus tässä päätöksessä ja viiden vuoden jälkeen sitten katsotaan asiaa uudelleen. Näin ainakin minä ehdotuksessani olen todennut. Tässä ihan lyhyesti aamiaisdirektiivistä, direktiiveistä. Ja nyt mielellään otan puheenvuoro pyyntöjä vastaan. Ensimmäisenä kollega Okoni. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä on kyseessä erittäin tekninen aihe, mutta se on kuitenkin tärkeä, koska tässä puhutaan siitä, millä tavalla lainsäädäntöä voitaisiin kehittää tulevien vuosien aikana kaikilla näillä aloilla, joista puhuitte, kahviuutteista ja sikuriuutteista – hedelmähillosta, hyytelöistä, marmeladeista, erilaisista säilykkeistä ja niin edelleen. Kuten totesitte, hyvä kollega, tässä mennään nyt askel eteenpäin ja minun mielestäni on selkeää, että nämä määritelmät ja näiden tuotteiden luonteenpiirteet ovat oleellisia tässä perustekstissä ja missään tapauksessa ne eivät saa kuulua tähän delegoinnin piiriin. Kysymys on yhteislainsäätäjän roolista eikä Euroopan komissiosta. Se mielestäni on aivan selvää. Kysymys on siis merkittävistä kysymyksistä, mutta nämä eivät ole mitenkään kiireellisiä asioita. Tämä kuitenkin kuuluu yhteispäätösmenettelyyn ja meidän täytyy saada aikaiseksi hyvä tasapaino tässä kysymyksessä. Emme saa sulkea ovia innovoinnilta, lainsäädännön nykyaikaistamiselta emmekään myöskään joutua epävakaaseen juridiseen tilaan. Täytyy muistuttaa siitä, että yrityksemme joutuvat kärsimään epävakaasta juridisesta tilanteesta. Meillä täytyy olla välineitä sen välttämiseksi, kun yritykset eivät tiedä, minkälainen lainsäädännön kehitys niitä odottaa. Vielä kerran onnittelen esittelijää tästä kannasta. Kysymys on ehdottomasti teknisestä toimijoiden välisestä kysymyksestä, kun päivitetään lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena, mutta ennen kaikkea kysymys on asiasta, joka voi vaikuttaa ö, kansalaistemme arkipäivään. Vielä kerran haluan kiittää esittelijöitä ja odottamaan myös näitä kahdenvälisiä keskusteluja tulevaisuudessa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, kollega. Seuraavaksi varjoesittelijä liberaaliryhmistä Britta Raimes. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että tietystikin ensi kädessä on kammottavaa, jos teksti on kovin tekninen, mutta juuri silloin kun teknisiä tekstejä mukautetaan Lissabonin sopimukseen, on hienoa, että näistä keskustellaan. Ja meidän täytyy tässä nyt pohtia, miten pitkälti määrätöksentekovaltaa valtaa ah, pitäisi antaa kenellekin toimijalle, millekin toimijalle lainsäätäjälle enemmän vai enemmän komissiolle valtaa? Ja missä alkaa sitten su- toissijaisuusperiaate? Aikoina, jolloin kansalaiset yhä enemmän epäilevät EUta, meidän tehtävämme on tuoda kansana lähemmäksi EUta. Siksi meidän pitäisi katsoa, miten pitkälti koko direktiivin yhteydessä puututaan ihmisten yksityiselämään, miten antaa kansalaisille itselle päätöksentekovaltaa. Ja kun pohdimme, miten pitkälle, pitkälle pitäisi antaa valtaa komissiolle, pitäisikö tässä pikemminkin antaa parlamentille jäsenvaltioille enemmän päätöksentekovaltaa? Siinäpä kysymys. Ja miten suhtaudutaan lakeihin, jotka ovat olleet voimassa kovin pitkän aikaa? Esimerkiksi tämäkin direktiivi on kovin vanhaa perua. Ja missä tapauksissa toistaiseksi on ollut tilaisuut, ollut tarpeellista puuttua siirrettyyn toimivaltaan ja miten pitkälti komissio on ryhtynyt toimeen valtaoikeuksiensa perusteella ja mistä syistä? Onko kyse ollut kokonaisvaltaisesta kehityksestä vainko asioista, joita ovat kehittyneet? joita on kehitetty itse Euroopassa, mitkä ovat kehittyneet Euroopassa. Olisi hienoa tietää, miten merkittävistä kysymyksistä on kyse silloin, kun komission toimista on kyse ja miten paljon jätetään lainsäätelyn valta ja kuinka paljon komissio tämäkin asia olisi hyvä selvittää sitä ennen. Technical, but also can have big consequences. Kyllähän tämä on kovin teknistä, sillä voi olla tietysti monia eri vaikutuksia. Kaksi parlamenttia sitten taisteltiin suklaasta ja sen määritelmästä. Meillä oli tekninen ehdotus komissiolta, joka oli sitten tehty kaikista suklaasta, joka yhdistyneessä kuningaskunnassa valmistui, joka sisältäisi enemmän maitoa. Se, että ei olisi enää saanut kutsua suklaaksi, Tämä on yksi niistä tarinoista, joista päästiin kansainvälisiin otsikoihin, tuotiin tänne henkilöitä Gaanasta. Ja monet kollegat olivat siinä taistelussa mukana, valitettavasti he eivät enää ole kaikki täällä. Mutta tämä voi olla erittäin tärkeää, olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että näitä asioita tulisi delegoida. Sillä meillä täytyy olla myöskin ymmärtämystä kansanperinteelle. Minä on lähestyttävän yhden asian suhteen, se koskee hilloa. Mitä hilloon saa lisätä? Ehdotan, että hillon ainesosat No, hillo halutaan lisätä viskiä tai tai jotain, joka ei muuta hillon luonnetta, antaa sille paikallisen vaikutelman, niin kohta kahdeksan, jossa poistutte liitteen kaksi komission ehdotuksesta, kun taas Siis tämä vaikuttaa liitteeseen kaksi. Luotan viisautena tässä kysymyksessä, mutta ajatuksena olisi ehkäpä kompromissi, sillä ymmärrän, että monet ovat huolissaan elintarvikkeiden laadusta. Eli ei haluta sellaista delegoitua säädöstä, jossa jotain voidaan poistaa hillosta niin, että se vaikuttaa laatuun. Ja sanotaan, että siihen lisätään jotain ilman, että voidaan jotain poistaa hillon ainesosista. En tiedä, mitäs mieltä siitä olette. Tärkeä mietintöhän tämä on. Ja vaikka onkin viimeinen asia, eikä monikaan kollega enää ole paikalla. Kiitos. Niin, niin tärkeä asia, että minä puheenjohtajana toimin tässä esittelijänä. No nyt puheenvuoron saa sitten komissio. Ja minä sitten vielä ehkä ihan lopuksi komissio. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös lau- mietintöluonnoksestanne. Öö, linja, jota itse olemme ehdottaneet delegoitujen säädösten suhteen näiden parametrien muuttamiseksi on saanut myös teidän hyväksyntänne ja tuossa alkupuheenvuorossanne rinnastitte tämän ehdotuksen tuohon täysmehu direktiivin mutta muistuttaisin, että siinä on liite, jossa määritellään, mikä on nektaria ja mikä on hedelmämehua, mutta tekniset äh, parametrit ovat itse asiassa toisessa liitteessä, johon komissio voi delegoitujen säädösten kautta puuttua, tehdä muutoksia. Mutta tässä näin ei ole, ei ole näitä erillisiä liitteitä. Ja nyt minä kyllä mietin, ja kaikki varmaan miettivät, että miten me voimme myöhemmin perustella veronmaksajille sitä, että meillä on aika kallis lainsäädäntömenettely, vaikka sen suhteen, kuinka tiettyjä, kuinka paljon tiettyjä sokereja on sisällössä tai eh, tämä nestemäinen pektiini, sen määrät ja niin edelleen. Eli onko todella tarpeen yhden tai kahden vuoden mittaisia lainsäädäntöprosesseja käyttää, jotka lisäksi ovat kustannuksiltaan korkeita, mm, kalliita prosesseja tällaisten teknisten parametrien muuttamiseksi? Onko tämä tarpeen? Kiitos. Kiitos. Kollega Raimeskin esitti kysymyksen, ehkäpä voi sitten vielä vastata siihen. Ette nimittäin vielä vastannut. Vai kuinka? Kyse oli määritelmistä. Kyse oli määritelmästä, onko komissio jo puuttunut tähän vai ei. Kollega Raimes kysyi, että jos, niin kuinka usein, kuinka monta kertaa, kuinka monta kertaa viime vuosina näin on ollut, että teidän piti puuttua. Tämä kysymys juuri esitettiin. Voitteko vastata? No, ihan tästä määritelmästä liittyy, liittyy, riippuu sitten siitä, että sisällytättekö myös parametrit määritelmiin. Yksi muutos on kai ollut parametrien suhteen muutokset voivat olla aika nopeitakin riippuen teknisistä kehityksistä kansainvälisellä tasolla ja niin edelleen. Ja se, mitä tässä nyt on tapahtunut, ei välttämättä tapahdu tulevaisuudessa. Tekninen kehitys on paljon nopeampaa. Ja meidän täytyy voida toimia nopeastikin näiden parametrien muuttamiseksi kuin tarpeen. Eli aika lyhyelläkin varoitusajalla täytyy meidän voida toimia. Kysynpä vielä, onko menneisyydessä tapahtunut, toteutettu yksi muutos vai useampia muutoksia? Miksi teidän on välttämättä saatava tämä oikeus itsellenne? Jos te viittaatte siihen perusteluun, että muutoksia ei tapahdu usein, olette oikeassa tarkastamme. Katsomme, emme voi sitä nyt hatusta, hatusta vetää tätä vastausta, emme tiedä, mutta ei usein. Ei näitä muutoksia monta ole ollut. Eli ehkäpä aika ei tässä ole tärkeä tekijä, mutta tärkeää on se, että nämä lainsäädäntömenettelyt ovat aika kalliita ihan tällaisten teknistenkin parametrien muuttamiseksi. Kestävät pitkään ja ovat kalliita. No niin, hyvä, kiitos viesti tuli perille. Ja ehkäpä voitte tosiaan kertoa meille sitten myöhemmin, kuinka usein näin on tehty. Ja mitä tulee veronmaksajiin, niin ehkäpä muistutan komissiota tästä sitoumuksesta veronmaksajien rahojen säästämisestä sitten tulevaisuudessakin. Nyt kiitän kollegoja ja se mitä Linda McAvan sanoi miksturan liittyen, niin se on todella arkaluontoinen asia ja siinä voi tapahtua paljonkin, jos tällaisia asioita hoidetaan teknisesti. Ja voitte varmaan, arvoisa komission edustaja, arvata ja tiedätte, että kun kyse on ratkaisevista asioista, niin Lissabonin meille myöntävä oikeus, oikeudet ovat meille tärkeitä. Emme me nyt halua äh, räjähdysmäisiä kustannusten äh, lisääntymisiä tällaisten teknisten asioiden suhteen, mutta mitä määritelmiin tulee ja tuotteiden ominaisuuksiin tulee, jotka ovat olennaisia kysymyksiä, niin kyllä me pidämme niitä hyvin tarkkaan silmällä ja pidämme kiinni oikeudestamme, jonka Lissabonin sopimus meille on antanut. Tämä toimivalta on meille pyhä. Varjoesittelijöiden kokous pidetään varmaankin mahdollisimman pian. Tulen sitten vielä, katsomme nämä eri kannat. Minä odotan komissiolta näitä tietoja. Määräaikatarkistusta jättämiselle on 5. joulukuuta 23. tammikuuta käsittelemme tarkistuksia täällä ympäristövaliokunnassa ja todennäköisesti 19. helmikuuta toimitamme äänestyksen. Täysistuntokäsittely lienee sitten huhtikuussa ensi vuonna. Näin, hyvät naiset ja herrat, olemme käsitelleet tämän päivän esityslistan. Ja huomenna aloitamme täsmällisesti kello 10. Herra Naastet kemikaalivirastosta on vieraanamme. Ja toivon, että virkamiehet huolehtivat siitä, että mahdollisimman moni jäsenkin tulee paikalle, että saadaan käytyä hyvä keskustelu. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa iltaa. Nähdään huomenna uusin voimin. Ja toivotan myös tervetulleeksi oikein oikein sydämellisesti. Itse asiassa toivotin teidät tervetulleeksi jo tänä aamuna kahdeksan toimittajaa, journalistia, jotka ovat täällä kollega Hibnerin kutsumina. Lämpimästi tervetuloa vieraksemme. Voitte tutustua työhömme. Nyt olemme käsitelleet kuitenkin koko esityslistan, mutta todella tervetuloa ja mukavaa, että tulitte vieraksemme.